Buongiorno, la seduta. Hyvää päivää. Istunto on avattu. No, la discussione congiunta sui... Nyt alkaa yhteiskeskustelu luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten pääoma- ja vakavaraisuusvaatimuksista. Kyse on edustaja Karaksen mietinnöistä. Annan heti puheenvuoron edustaja Karakselle neljäksi minuutiksi. Olkaa hyvä. Puhemies, komission jäsen, neuvoston puheenjohtaja.